Minun on annettava teille virallinen ilmoitus, nimittäin suositus päätökseksi Ekon valiokunnan esittämä, eli että ei vastusteta delegoituja säännöksiä vastaan, eikä mitään vastustusta ole 24 tunnin aikana esiintynyt. Ja 105 säännön mukaisesti suositus katsotaan hyväksytyksi. Se julkaistaan hyväksyttyjen tekstien kerran huomenna torstaina 9. kesäkuuta 2020.